11. heinäkuuta oikeudellisten asioiden sono comunicazioni comunque nel corso della sua riunione siis 12. heinäkuuta oikeudellisten asioiden valiokunta on työjärjestyksen mukaisesti katsonut miten 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen yhteensopivuus siihen, että Ranskan pääministeri on valtuuttanut Arnaud Danjanin tarkistamaan kansallista puolustusstrategiaa. Ja valiokunta totesi, että tämä on